sellainen asia, johon törmäämme yhä useammin nykyaikana. Aloitan keskustelun ja ensiksi neuvoston puheenjohtajan edustajana Rouva Tuppurainen, olkaa hyvä. Mr. President, honorable Puhemies, arvoisat jäsenet. Lähestulkoon neljä kuukautta on kulunut siitä, kun järjestettiin Euroopan parlamentin vaalit. Useissa jäsenvaltioissa samalla kertaa järjestettiin myös muita vaaleja. Ei tunnistettu tuolloin äh, laajempia ulkomaisia sekaantumisia, mutta äh, tutkijat ovat havainneet, että ulkomaiset to- toimijat ovat kuitenkin puuttuneet tilanteeseen äh, vihamielisesti. Meidän täytyy olla jatkuvasti valmiina. Meidän tulee ponnistella tietoisuuden lisäämiseksi jotta olemme valmistautuneita ja jotta voimme vahvistaa demokratioittemme häiriönsietokykyä äh, disinformaatiota vastaan. Kyse on puheenjohtajavaltion painopistealueesta. Tarvitaan ponnisteluja demokraattisen yhteiskunnan häiriönsietokyvyn vahvistamiseksi, koska äh, hybridiuhkia ja uhkia demokratia vastaan esiintyy jatkuvasti. Uhkat kehittyvät ja pahantahtoisen sekaantumisen uhka niin ikään leviää. Tietoa kerätään, käytetään myös tekoälyä. Tämä vaatii sitä, että meidän on jatkuvasti päivitettävä tilannetta ja toimittava asian vaatimalla tasolla. Komissio aikoo toteuttaa syvällisen selvityksen niistä sitoumuksista ja niiden toteuttamisesta, joita verkkotoimijat ovat aikoneet toteuttaa käytännössääntöjen osalta. Neuvosto seuraa täytäntöönpanoa omissa työryhmissään ja on valmis tutkimaan niitä toimia, joita mahdollisesti komissio ehdottaa vuoden loppuun mennessä. Ennen vuoden loppua oletamme, että komissio raportoi parlamentin vaaleista tältä vuodelta. Ja tässä raportissa kiinnitetään aivan erityistä huomiota siihen, miten vaaleissa on pyritty sekantumaan tilanteeseen. On hyvin mielenkiintoista kuulla, mitä komissio ajattelee mahdollisista lisäaloitteista, joihin kenties ryhdytään. Me pidämme hyvin tärkeänä tätä aihetta. Olemme korostaneet tätä neuvostossa toistuvasti mukaan luettuna uudessa strategisessa agendassa. EUn toimielimet ja jäsenvaltiot ovat tärkeässä roolissa – omien toimivaltuuksiensa puitteissa, kun demokraattisia prosesseja tällä tavalla suojellaan. Tarvitaan EUn jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tämän lisäksi myös kansalaisyhteiskunnalla ja yksityisellä sektorilla on oma roolinsa. Meidän on toimittava kattavasti. On keskityttävä sekä ulkoiseen että sisäiseen ulottuvuuteen näissä uhkissa. Neuvosto on hyväksynyt maaliskuussa päätelmänsä oikeudenmukaisista, reiluista eurooppalaisista vaaleista. Tässä mukana oli vaalipaketti ja toimintasuunnitelma disinformaatiota vastaan. EUn toimielimet ja yksittäiset jäsenvaltiot ovat tämän jälkeen tehneet paljon työtä. On järjestetty vaaliyhteistyöverkoston säännöllisiä kokouksia. Siellä jäsenvaltiot voivat jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä ja tunnistaa uhkia. On myös perustettu äh, nopean varoituksen verkosto. Siellä jäsenvaltiot jakavat tietoa äh, näistä toimista. Myös strategisen viestinnän suunnitelmaa eurooppalaisista arvoista on vahvistettu. Äh, mediaekosysteemiä on vahvistettu äh, muun muassa riippumattomien faktantarkastajien verkoston käyttämisen kautta. Näin voimme suojella myös, ele- myös vaaliprosessia yhdessä kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin kanssa. Kyberuhkien tunnistaminen vaalien yhteydessä ja ne toimet, joita tarvitaan niiden torjumiseksi, niin ikään ovat tarpeen. Täytyy myös seurata käytännössääntöjen täytäntöönpanoa äh, erilaisilla alustoilla ja on tehtävä yhteistyötä myös kansainvälisten toimijoiden kanssa. Paljon on siis työtä jo tehtykin. Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, jotta voimme edesauttaa näitä ponnisteluja, Romania puheenjohtajan valtiona valmisteli raportin siitä, miten disinformaatiota voidaan ehkäistä ja sekaantumista Euroopan vaaleihin vähentää. Yksi pää, painopisteistä tällä kaudella on se, että demokraattisen yhteiskunnan mahdollisuuksia äh, estää ulkomaista sekaantumista demokraattisen prosessiin vahvistetaan. Tarvitaan toimia kaikilla aloilla, jotta voimme varmistaa kansalaisten kattavan turvallisuuden. Haluan tähdentää sitä, että kaikki tämä työ pyrkii siihen, että avoin demokraattinen yhteiskunta toimii. Tämä työ on tehtävä niin, että kunnioitetaan kansalaisten perusoikeuksia, mukaan luettuna ilmaisuvapaus tässä yhteydessä puheenjohtajavaltio aivan erityisesti korostaa sitä, että on parannettava EUn mahdollisuuksia torjua kyberuhkia ja on vahvistettava jäsenvaltioiden ja EUn häiriönsietokykyä. Jo heinäkuussa neuvoston pysyvä työryhmä, jolla on horisontaalinen mandaatti, perustettiin ja se järjestäytyi ensimmäiseen kokouksensa. On myös tärkeää jatkaa kumppanuuksien kehittämistä, ennen kaikkea yhteistyötämme Naton kanssa. Helsingin asiantuntijakeskus, joka torjuu kyberuhkia, tehostaa yhteistyötä tällä alalla. Toimijoiden disinformaatiostrategiat koskevat koko EUn aluetta ja ylittävät rajamme. Meidän on puututtava tähän tilanteeseen EUn laajuudella. Meillä on disinformaation torjuntastrategia. Olemme kiinnostuneita tekemään yhteistyötä eteläisen ja itäisen naapureittemme kanssa ja myös Länsi-Balkanin kumppaneittemme kanssa. Haluamme vahvistaa mediaa, paljastaa erilaiset sekaantumispyrkimykset. Nämä kaikki ovat tärkeitä elementtejä tässä suhteessa. Meidän on tehtävä yhteistyötä rakenteellisesti ja koordinoidusti, jotta voimme puuttua näihin haasteisiin, vastata niihin. Vaalien suojaaminen on eurooppalaisten arvojen ydinaluetta. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat. Kiitos. Sitten on komissiolta kaksi edustajaa. Ensiksi rouva Jorova ja herra King. Ja aluksi Komissaari Jurova aloittaa. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, mitä tulee demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen ja niin demokratiaan, ne ovat unionin kolme perusarvoa, mutta niitä ei pitäisi pitää itsestäänselvyyksinä. Euroopan demokratian suojeleminen tulee olemaan komission prioriteetti. Yhä enemmän demokratiaa vastaan on hyökätty niiden toimista, jotka haluavat jakaa ja epä, tuoda epävakautta Eurooppaan. Tämän vuoksi meidän täytyy toimia vahvemmin, jotta voimme ulkoisilta vaikutteilta suojella itseämme. Disinformaation laajeaminen vaikuttaa politiikan tekoon, vääristää julkista mielipidettä ja keskustelua ja eri toimijat voivat tällä tavalla hyödyntää tätä manipuloidakseen politiikkaa, yhteiskunnallista käyttäytymistä ja politiikan aloja, kuten terveyttä, rahoitusta, ympäristöpolitiikkaa ja niin edelleen. Manipulaatiolla voidaan myös heikentää luottamusta ja vääristää empiirisiä löydöksiä. Ennen kaikkea jäsenvaltiolla on tässä vastuu toimia, mutta eurooppalainen lähestymistapa on myös tarpeen, koska näillä manipulaatio, demokratian manipulointiin vaikutte- yrityksillä on rajat ylittävä vaikutus. Se, mikä yhteen jäsenvaltioon vaikuttaa, voi vaikuttaa kaikkiin. Syyskuun 2018 vaalipaketissa komissio ryhtyi päättäväisiin toimiin tukeakseen jäsenvaltiota, jäsenvaltiota niin, että voidaan taistella disinformaatiota vastaan paketin täytäntöönpanossa komissio rohkaisi kansallisia vaaliviranomaisia identifioimaan erilaiset riskit vaaliprosessin aikana. Jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä kannustettiin tehtiin vasta perustetulla eurooppalaisella vaaliyhteistyöverkostolla, jonka kautta pystyttiin vaihtamaan parhaita käytänteitä ja luomaan operationaalisia yhteyksiä jäsenvaltioiden välillä. Verkosto tapasi neljä kertaa ennen vaaleja ja ensimmäinen seurantakokous järjestettiin välittömästi vaalien jälkeen. Tässä tehtiin yhteistyötä kansallisten verkostojen asiantuntijoiden kanssa ja käytiin hyvin hedelmällisiä ajatus, hedelmästä ajatusten vaihtoa, samoin kuin muiden viranomaisten ja toimijoiden, kuten parlamentin ja kansallisyhteiskuntien kanssa. Verkoston toiminta kattoi kaikki tämän monisyisen alueen eri aspektit, esimerkiksi oikeudellisten välineiden kartoitus ja, kartoituksen ja ulkomaisen rahoituksen. Tässä toimittiin eurooppalaisella tasolla myös niin, että voitiin ottaa jäsenvaltioita arvioimaan omaa häiriönsietokykyänsä näiden uhkien edessä. Jäsenvaltiot olivat aktiivisesti mukana eurooppalaisessa yhteistyöverkostossa ja ilmaisivat halunsa ja sille, että niin eurooppalainen kuin kansalais, kansalliset verkostotkin jatkoisivat toimintansa vaalien jälkeen niin, että jäsenvaltioita voitaisiin tukea ja ne pystyisivät entisestään parantamaan vaalijärjestelmiensä häiriönsietokykyä. Ja kokemuksemme verkostotoiminnasta ja viimeisistä Euroopan vaaleista ovat varsin rohkaise- rohkaisevia. Tässä pystyttiin parantamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja torjumaan manipulointia ja disinformaatiota. Tällä hetkellä me toteutamme hyvinkin syvällistä tarkastelua Euroopan parlamentin vaalien, vaaleja edeltävästä ajasta. Me teemme myös yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidemme kanssa eri foorumien kautta, myös Naton kanssa ja yksittäisten valtioiden kanssa. Tässä on mukana tällainen koordinoitu lähestymistapa eri demokratioiden välillä niin, että voidaan entisestään edistää häiriösietokykyisiä vaaliprosesseja. Yhteistyö kansainvälisellä tasolla parantaa toimintaa ja tässä on toimittu täysin kunnioittain ilmaisu, perusoikeuksia, ennen kaikkea ilmaisuoikeutta ja yhdistymisoikeutta. Komissio vie, tulee viemään eteenpäin eurooppalaista demokratian toimintasuunnitelmaa niin, että voidaan entisestään parantaa eurooppalaisia vaaleja. Jos minut tässä vahvistetaan toimeen, niin minä tulen koordinoimaan tätä hallintoa. Tällä tavalla me voimme torjua disinformaatiota, manipulointia. Nämä ovat ehdottoman välttämättömiä asioita nykytilanteessa. Ilmaisun vapaus ja lehdistönvapaus ja mediapluralismi ovat äärimmäisen tärkeitä. Myös seuraava komissio tulee viemään, äh, tukemaan niiden asiaa. Jos parlamentti vahvistaa tulevan roolini, minä tulen tekemään läheistä yhteistyötä parlamentin, jäsenvaltioiden, äh, kansalaisyhteiskunnan ja eri toimijoiden kanssa niin, että me voimme entisestään edistää demokratiaa Euroopassa. Äh, Kiitos. Seuraava puhuja komissiostaan komissaari King. Ole hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, aion keskittyä disinformaation tuomaan haasteeseen. Kuten jo kuulimme, valitettavasti kävi niin, että europarlamenttivaaleissa viime keväänä ei saatu aikaan mitään laajapohjaista koordinoitua disinformaatiohyökkäystä. Onneksi näin ei käynyt, mutta tämä ei silti tarkoita, etteikö disinformaatiota olisi lähetetty kansalaisille ennen EU-vaaleja. Oli paljon erilaisia tietoja kerätty ympäri Eurooppaa siitä, että lähetettiin väärää tietoa netissä ja yritettiin näin vaikuttaa vaaleihin. Ja esimerkiksi Saksassa oli raportteja, jotka osoittivat aivan selvästi, että verkossa tuettiin hyvin voimakkaasti yhtä ehdokasta. 86 prosenttia kommenteista kohdistui yhteen ehdokkaaseen ja tämä oli moninkertainen luku verrattuna muihin puolueisiin ja muihin ehdokkaisiin, eli voidaan kohdistaa huomio. Ja näistä peräisin, näistä oli, näiden taustalla oli noin 80 000 epämääräistä tiliä. Ja jokainen näistä käyttäjätileistä lähetti satoja tuhansia postauksia sosiaaliseen mediaan. Eli disinformaation lähettäminen on valitettavasti tosi asia, se on modernin maailman ilmiö ja satoja tuhansia epämääräisiä käyttäjänimiä on olemassa, joista lähetetään disinformaatiota eri tarkoituksiin ja meillä on todella ongelma tämän asian kanssa. En voi uskoa, että kukaan sanoisi, että tämä on uusi normaali, eletään sen kanssa. Ei käy. Meidän täytyy nyt kaventaa näiden disinformaation lähettäjien elintilaa. Meidän täytyy pystyä myös vahvistamaan omaa sietokykyämme. Meidän täytyy tehdä disinformaation lähettämisestä vaikeampaa ja meidän täytyy analysoida, mihin se johtaa, mihin sitä käytetään, mihin sillä pyritään. Tähän työhön tarvitaan mukaan jäsenvaltiot ja paljon muita kumppaneita, ja monet ovat tehneetkin jo yhteistyötä neljällä alalla. Ensiksi on perustettu nopean varoituksen järjestelmä, jossa EU ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä ja pyrkivät identifioimaan disinformaatiokampanjat mahdollisimman nopeasti. Me aiomme vahvistaa tätä nopean varoituksen järjestelmää. Tällä hetkellä me teemme kovasti töitä, jotta voimme parantaa tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä, toimielinten välillä ja saada tietoa myös sosiaalisen median alustoilta ja myös sitten kansalaisyhteiskunnalta ja tutkimusmaailmasta jotta voidaan todella tutkia ja analysoida tätä disinformaation lähettämistä. Toiseksi, kahden viime vuoden aikana olemme ottaneet käyttöön tietojen tarkastajien verkoston. Nämä ovat monesta suunnasta kotoisin ja he sitten identifioivat ja analysoivat disinformaatiokampanjoita ja pohtivat, minkälaisia vastauksia niihin pitäisi antaa. Meidän täytyy tukea faktojen tarkastajien verkostoa ja tätä taustaa vasten onkin perustettavissa tai on, ollaan perustamassa tällaista verkostoa, johon tulee 38 eri tahoa jäsenmaista, jotka sitten muodostavat tämän faktojen tarkistajien verkoston. Jos faktojen tarkastajat tekevät tätä työtä tehokkaasti, niin hyvä niin, mutta meidän täytyy saada myös sosiaalisen alust, median alustat tähän mukaan, jotta jotta nämä faktojen tarkastajat ja tutkijat saavat mahdollisimman avoimen pääsyn sosiaalisen median järjestelmiin, jotta voidaan tarkastella, mitä siellä oikein tapahtuu. Ja sitten tietysti pitää koko ajan huolta, että eettiset ja ammattistandardit täyttyvät. No kolmas asia, jonka parissa olemme tehneet työtä, on sitten se, että olemme suuria sosiaalisen median alustoja painostamaan, onnistuneet painostamaan siten, että otetaan käyttöön disinformaatiovastaiset toimet. Ja tämä aloitti, aloitettiin viime vuonna. Facebook, Google, Mozilla ja suuret nettimainostajat ovat myös mukana tässä, Microsoft myös. Eli tässä on todella internetin jätit mukana tässä disinformaation vastaisessa työssä. Ne ovat tehneet yhteensä 50 sitoumusta ja me tarkastelemme koko ajan, että näitä sitoumuksia noudatetaan ja että sosiaalisen median alustoja pidetään silmällä. Ja sitten... Öö, nyt vuoden lopussa nämä äsken mainitsemani tahot toimittavat meille itse arvioinnin ja sitten riippumattomat konsultit tai asiantuntijat vielä tekevät tästä sitten arvion, että kuinka hyvin sosiaalisen median alustat ja internetjätit ovat osallistuneet tähän työhön. Ja sen jälkeen sitten teemme tilannekatsauksen, missä mennään, lokakuun loppuun mennessä. Ja sitten lopuksi teemme kokonaisvaltaisen arvion ja tämän jälkeen sitten no, julkaistaan myös komission tiedonanto ensi vuoden alussa. Ja sen jälkeen käydään sitten taas tiivistä keskustelua jäsenvaltioiden ja asiantuntijoiden kanssa ja audiovisuaalisen palvelualan valvojien kanssa. Kuten komissaarit Gabriel ja Jurova ovat sanoneet, useaan otteeseen, jos näyttää siltä, että disinformaatio saa yliotteen, niin meidän täytyy olla valmiita ryhtymään uusiin toimiin ja entistä tiukempiin toimiin, ehkä myös lainsäädännöllä puuttumaan tähän asiaan. Itse asiassa paljon aloitteita on jo tehty, lainsäädännöllisiä ja muita eri jäsenmaissa. Esimerkiksi brittihallitus aikoo nettihäirintään puuttua lainsäädännöllisin toimin. Ranskassa myös on tällaisia aloitteita. Me kehotamme jäsenmaita jatkamaan näitä omia aloitteitaan disinformaation tukkimiseksi. Ja neljänneksi, me aiomme tehdä entistä enemmän työtä, jotta kansalaiset ovat näppärämpiä näissä asioissa, että tietoisuus kasvaa ja että kansalaiset ymmärtävät, miten heihin yritetään vaikuttaa disinformaation keinoin. Yritämme näin parantaa kaikkien kansalaisten sietokykyä suhteessa disinformaatioon ja vaikuttamiseen. No yleisesti ottaen voidaan sanoa, että me olemme kyllä tehneet aika hyvää työtä, mutta on toki myönnettävä, että paljon on vielä tehtävää. Ja kuten Vera Jurova, niin minäkin olen tyytyväinen kuultuani, että marraskuussa aloittava komissio aikoo tarttua tähän työhön hyvin aktiivisesti. Ja komissio on myös vahvistanut, että tuleva komissio aikoo tehdä lainsäädäntöaloitteita, jotka liittyvät tekoälyn inhimillisiin ja eettisiin seurauksiin. Ja sitten uusi komissio aikoo ehdottaa uutta digitaalisen palvelun, palvelukokonaisuuden lainsäädäntöpakettia, joka myös tähtää siihen, että turvallisuus verkkomaailmassa paranee. Ja nämä lainsäädäntöpaketit ovat ehdottoman tärkeitä, mikäli haluamme pitää kiinni avoimesta, vauraasta, demokraattisesta ja turvallisesta yhteiskunnasta kaikkialla Euroopassa. Kiitos. Kiitos näistä perinpohjaisista selvityksistä, että mitä on tehty ja mitä tullaan tekemään. Sitten e- edustajille puheenvuorot ensiksi Tobe, ole hyvä. No? Uh Kiitos puhemies, neuvosto, komissio ja arvoisat jäsenet. Tämä keskustelu käsittelee perustavanlaatuisia eurooppalaisia arvoja, oikeusvaltiota, vapautta ja demokraattisia vaaleja. On tärkeää, että tämän keskustelun jälkeen Euroopan parlamentti laatii aiheesta sen päätöslauselman. Euroopassa meidän on puolustettava vapaita demokraattisia vaaleja ilman minkäänlaista ulkomaisten tahojen sekaantumista asiaan. Ikävä kyllä, näin tilanne ei kuitenkaan tällä hetkellä ole Euroopassa. On tärkeää, että Euroopan parlamentti ei pelkää puhua asiasta selkein sanoin. On hyvin tiedossa, että ennen kaikkea Venäjä toteuttaa informaatiosotaa äh, Eurooppaa vastaan. Siellä trolli, tehtaat ja valtion sponsoroima laitteisto, koneisto äh, murentaa demokratiaa, mutta on myös Iran, Kiina, Pohjois-Korea, diktatuuriset valtiotkin yrittävät äh, heikentää meidän demokraattista päätöksentekoamme. On tärkeää, että yritämme puolustaa meidän arvojamme ja varmistamme, että jos meidän demokraattisia toimielimiämme vastaan hyökätään, niin tästä koituu myös seuraamuksia. Me olemme tässä salissa useinkin eri mieltä. On aivan ok olla eri mieltä, kyse on demokratiasta. On kuitenkin tärkeää, että olemme samaa mieltä siitä, että jos me jätämme demokraattisen päätöksenteon avoimeksi ulkopuoliselle sekantumiselle, niin sitten menetämme mahdollisuuden itsemääräämiseen. On tärkeää, että me laadimme tulevina viikkoina yhteisen päätöslauselman ja tätä kautta puolustamme yhteisiä eurooppalaisia arvoja. Kiitos. Kiitos. Ja sitten edustaja Kati Piri. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä ministeri, hyvät kollegat. Demokratiassa vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit ovat tähdellisen tärkeitä, mutta valitettavasti tämä ei ole enää itsestään selvää. Viime vuosina miljoonat eurooppalaiset ovat altistuneet massiivisille disinformaatiokampanjoille vaalien alla. Kiitos ulkomaisen asioihin puuttumisen kyberhyökkäykset ovat ennennäkemättömällä tasolla. Tässä on varannettu strategista infrastruktuuria ja dataa. Kolmannet maat ovat rahoittaneet poliittisia puolueita. Näitä sääntöjä on rikottu tai kierretty. No, tämä Matteo Salvinin tapaus on vain viimeisin tapaus. Tämä menee pitemmälle kuin pelkästään Venäjän tai Italian asioihin. Tässä viime mandaatin aikana on puututtu paljon asioihin. Myös komissio ja ilokseni Suomi puheenjohtajavaltiona on ottanut nämä asiat esille. SD-ryhmä sai laajaa poliittista tukea tärkeän aiheen taakse, jotta tämä saatiin esityslistalle tällä viikolla. Olen myös iloinen kuullessani, että meitä tuetaan laajasti niin, että saamme vahvan päätöslauselman aikaiseksi. Me tarvitsemme vakavia vastauksia siihen, miten me voimme estää kolmansia tahoja heikentämästä demokraattisia järjestelmää järjestelmiämme. Jotta tämähän, tähän voidaan puuttua tehokkaasti, ryhmäni ehdottaa, että perustetaan erityinen parlamentin valiokunta niin, että Eurooppa-vaalit, jotka jo, ovat aina olleet vapaat ja oikeudenmukaiset, pysyvät sellaisena ja niitä voidaan pitää itsestään selvästi sellaisena. Kiitos. Monsieur. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Pascal Durand. Oui, merci. Euh. Kiitos puhemies. Arvoisa ministeri, aloititte puheenvuoronne selittämällä ja iloitsemalla siitä, että eurovaalit menivät aika hyvin eikä mitään laajamittaista hyökkäystä tapahtunut. Minäkin olen iloinen siitä, että vaalit menivät hyvin. Mutta vaalit ylipäätään Euroopassa eivät todellakaan ole aina menneet hyvin. Ja kuten komissaarit King ja Jurova tuossa selittivät, niin meidän demokratiamme sellaisena kuin me sen Euroopassa tunnemme on vaarassa. Se on vaarassa juuri siksi, että disinformaatiota kohdistuu eurooppalaisiin äänestäjiin. Aivan kuten komissaari tuossa sanoi, demokratia on vaarassa myös sen takia, että ulkomaiset tahot rahoittavat poliittisia puolueita ja poliittisia toimijoita. Tämähän on eurooppalaisen demokratian kivijalka. Me tiedämme, että ulkomaiset suurvallat, jotka haluavat romuttaa Eurooppaa. Tietysti Venäjä on yksi esimerkki, kaikki tuntevat tämän, mutta on muitakin. Eli nämä ulkomaiset suurvallat maksavat satoja miljardeja euroja siitä, että eurooppalaiset puolueet tekevät kuin ne haluavat. Ja nämähän ovat Italiassa, Franska, Ranskassa muut tällaiset äärioikeistolaiset puolueet, jotka saavat rahoitusta äh, ulkomailta. Ja tätä täytyisi nyt torjua todella voimakkaasti. Meidän täytyy saada tarvittavat äh, strategiset äh, ja rahoitukselliset varat siihen, että voidaan tätä torjua 300 miljoonaa euroa vuodessa. Kuten komissaari on sanonut, 100 miljardia on kuitenkin tämä vaikutusvalta, joka ulkomailta tulee. Tämä raha ei riitä, jonka komissio on luvannut. Meidän täytyy pystyä todella torjumaan tätä ulkovaltojen poliittista rahoittamista. Meidän täytyy, tämä on tärkeä asia, me emme voi sallia sitä, että ulkomaiset suurvallat tukevat eurooppalaisia ääripuolueita ulkomailta käsin. Meidän täytyy saada tähän todella rahaa, koska muutenhan me annamme demokraattista valtaa Euroopan ulkopuolisille voimille. Ja tämä horjuttaa itsenäisyytemme ja pelivaramme hyvin vakavasti. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Butikofer. Herr Präsident! verehrte Ratspräsidentschaft. Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtajavaltio, arvoisat kollegat, minä haluaisin kiittää Suomea äh, puheenjohtajavaltiona siitä, että Suomi ottaa tämän asian niin vakavasti. Haluan myös komissiota kiittää siitä, että komissio aikoo taistella tätä ilmiötä vastaan hyvin voimakkaasti. Meidän täytyy suojella Eurooppaa. Meidän täytyy suojella eurooppalaisia perusarvoja, kuten demokratiaa. Meidän täytyy suojella myös eurooppalaista suvereniteettia, ja tämähän on nyt tullut ilmi tässä keskustelussa. Meidän ei pidä ö, tarkastella vain yhtä ulottuvuutta tästä, ilmiöstä, ja on muitakin ulkopuolisia rahoittajatahoja kuin Venäjä, esimerkiksi presidentti Erdogan Turkista – Kiinan totalitaarinen hallitus haluaisi varmasti vahvistaa Euroopan taloudellista riippuvuutta Kiinasta. Ja sitten kaikenlaiset epämääräiset joukot Yhdysvalloista ovat myös rahoittaneet voimia, jotka murentavat eurooppalaista demokratiaa. Meidän tulisi nyt todella miettiä tämän ongelman tai tämän ilmiön laajuutta. Tässä demokratia on uhattuna. Jotta me emme nyt menetä tilaisuuttamme, niin me emme voi ainoastaan katsoa, mitä ulkopuolelta meille tehdään. Meidän täytyy myös sisäisesti pyhyä, pysyä yhtenäisenä. Me emme saa antaa Eurooppaan syntyä sellaisia jakolinjoja, jotka hyödyttävät näitä ulkopuolisia tahoja, jotka haluavat murentaa Eurooppaa entisestään. Kiitos. Ja sitten edustaja Kampo Menosi, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämänpäiväinen keskustelu on aika lailla surrealistista. Alkuun korostettiin, miten tärkeää kyberturvallisuus on. Totta kai se on tärkeä aihe. Ajatellaanpa NATOa ja Israelia tässäkin mielessä. Mutta kenties joku nyt hieman esittää, että voitaisiin viedä eteenpäin tätä äh, peliä. Ja viittaan tässä von der Leyenin puoltoääneen. Äh, Usein näissä tapauksissa kuitenkin sitten on todettu, että äh, tapaukset, mitä media on nostanut esille, eivät ollenkaan pitäneet paikkansa. Eli Italiassakin lopputulos oli oikeastaan aivan mitätön. Eli tämän taustalla vallitsee se, että kenties pitäisi sitten rajoittaa internetin toimintaa, rajoittaa ilmaisuvapautta. Tämän osoittaa myös se, miten käsiteltiin edellisellä kaudella tekijänoikeuksia. Te ette ymmärrä enää kansalaisia, te ette ymmärrä heidän vaateitaan. No sitten Brexit-äänestys yllättää kuulemma teitä ja Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos yllätti teidät. Eli nyt Euroopassa äh, ollaan hämällään, hämillään, ei enää ymmärretä, mitä tässä oikein tapahtuu. Te olette erkaantuneet äh, realiteeteista. Nämä ovat teidän asiakirjojanne, tämän parlamentin asiakirjoja puheenjohtajakokouksesta. 33,3 miljoonaa euroa on myönnetty siihen, että te itse voitte vaikuttaa tilanteeseen Euroopan vaalien yhteydessä. Eli on haluttu vakuuttaa äänestäjät siitä, että tämä Euroopan parlamentti on tärkeä. Eli te voitte puhua toki ulkopuolisesta puuttumisesta, mutta itse toimitte samalla tavalla. Grazie. Mr. Procaccini. Kiitos ja seuraavana edustaja Nikola Procaccini. Ente. Kiitos puhemies. Voin täysin yhtyä tämän päätöslauselman sisältöön. En kuitenkaan voi yhtyä siihen tarpeeseen, että aivan kompulsiivisesti Euroopan parlamentissa tulisi ikään kuin hakemalla hakea vihollista. Tätä minä en ymmärrä. Selitänpä hieman taustaa. Totta kai on tarpeen puolustaa turvallisuuttamme, demokraattista, taloudellista ja sosiaalista turvallisuutta paremmilla infrastruktuureilla ja lainsäädännöllä, joka on entistä parempaa. Ajattelen tässä myös 5G-vallankumousta, joka on tulossa ja sitä totta kai täytyy hallita niin, että valitaan oikeat toimijat. Ymmärrän totta kai tämän päätöslauselman sisällön, mutta on kovin vaikeaa yhtyä tähän metodiin. On tärkeää keskittyä siihen, että annetaan toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuudet toimia EU:ssa, eikä toimita niin, että haetaan aivan pakonomaisesti e, vihollisia, joita vastaan sitten poliittisesti voidaan hyökätä. Kiitos. Mr. Wolle, Madame Wolle. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Mick Wallace. Presence. Kiitoksia, hyvä puhemies. Liberaalit, keskusta, oikeisto ja vasemmisto uskovat, että äänestäjien menettäminen äärioikeistolle heikentää demokratiaa ja että tässä on ollut Venäjän puuttumista asioihin. No itse asiassa Bernie Sandersilta demokraattinen puolue varasti vaalit. Ei tässä ole ulkopuolinen asioihin puuttuminen todellinen syy, vaan uusliberalistinen politiikka, budjettikuuri ja esimerkiksi varojen siirtyminen etelästä pohjoiseen kampanjat ovat luoneet sellaiset olosuhteet, että ihmiset ovat tulleet koto, lähteneet kodestansa ja äänestäneet. Yhdysvalloissa on sata, jo yli sata vuotta järjestetty demokraattisia vaaleja. No Venäjän, Venäjän puuttuminen asioihin kyllä vaikuttaa ihan lastenleikiltä tässä. Herr Radakowski, Miroslav. Kiitos. Ja sitten Miroslav Radakowski. Arvoisa puheenjohtaja, minä en ole Radakovski, olen Radajovski ja olen Slovakiasta Miroslav Radachowski. Hyvät kollegat, niin, nyt kun olen kuunnellut näitä puheenvuoroja ja olen nähnyt raportin myös hybridisodan käynnistä, minulla on sellainen vaikutelma, että meidän pitäisi nyt kaikkien tartua aseisiin ja rynnätä Moskovaan. Ei tämä nyt ihan näin ole. Tässä raportissa ja muissakin raporteissa – EUn pahimmaksi viholliseksi kuvataan Venäjä. Että, että Venäjä olisi aina Eurooppaa vastaan. Tämä on väärä tie, tämä on tuhon tie. Eurooppa ei olisi omanlaisensa, mikäli ei olisi Paavi, Paavali toista, Miroslav tai Korbatsovia tai muita ilman venäläisiä ja ei eurooppalaista teknologiaa olisi ilman venäläisiä. Muistakaamme äh, historia. Miljoonat juutalaiset saivat surmansa keskitysleireillä ja miljoonat slaavitkin joutuivat näille leireille. Ja tämä oli juuri idän ja lännen välisen vastakkainasettelun seurausta. Ja tällainen vastakkainasettelu sitten voi johtaa tuhoisiin seurauksiin. Älkäämme sortuko siihen uudelleen. Kiitos. Niin, anteeksi, että en osannut lausua nimeänne oikein. Täällä parlamentissa on niin paljon uusia, uusia ehdokkaita tai uusia jäseniä. Äh, Ed Stadler seuraavaksi, olkaa hyvä. Niin, kiitos arvoisa puhemies. Se, että yritetään vaikuttaa eurooppalaisiin vaaleihin, äh, tämä on tosi asia nykypäivänä, ei mitään science fictionia. USAssa ja Ranskassa on pyritty vaikuttamaan vaaleihin hyvin voimakkaasti ja tämä on totta myös Itävallassa. Pari viikkoa sitten Itävalta näki tällaisen hyökkäyksen, kun hyökättiin juuri meidän tilejämme kohtaan ja meiltä varastettiin näitä käyttäjätilejä ja sitten niitä käytettiin väärin ja tämä vain muutama viikko ilma ennen vaaleja. No nopeasti tämä onneksi saatiin selville ja poliittiset voittajat sitten ihmettelivät, että mitä tässä oikein tapahtui. Ja sitten poliisitutkimus on osoittanut, että tämä oli todella suuri hakkerihyökkäys ja että se oli hyvin suunniteltu ja jäljet johtavat ulkomaisiin palvelimiin. Minusta on ihan selvää, että tämä on todella systemaattista toimintaa ja kyse ei ole ainoastaan siitä, että nyt hyökätään eh, itävaltalaista EPP-puoluetta kohtaan, vaan tämä on hyökkäys koko demokratiaa kohtaan. Tällaiset hyökkäykset estävät vapaan mielipiteen muodostamisen ja vaarantavat demokraattisen päätöksenteon. Näin ollen vaadin järeitä toimia. On tärkeää, että tässä nyt mennään kovaa vauhtia eteenpäin. Meidän täytyy löytää Euroopan laajuisia ratkaisuja, jotta voimme suojella demokraattisia vaaleja ulkopuolisilta voimilta. Kyse on perusoikeuksistamme, arvoistamme ja eurooppalaisesta elämäntavasta. Tätä täytyy tukea kaikin keinoin ja voimin. Kiitos. Kiitos. Ja Seuraavana edustaja Benifei. Kiitos puhemies. Tutkimuksia tehdään sekä oikeudessa että tiedotusvälineissä äh, tilanteeseen puuttumisesta, erityisesti Venäjältä, mutta on pyritty myös saastuttamaan eurooppalaisia demokraattisia prosesseja. Ajatellaanpa vuoden 2014 Fond National-tapausta, taikka sitten viimeisimpiä tutkimuksia Venäjän rahoittamisesta äh, Legan osalta. Matteo Salvino ei ole edelleenkään antanut kertomusta tästä parlamentissa. Tätä on kuitenkin toistettu äh, jatkuvasti. Hänen asiamiehensä Savojini on toistellut tätä, mutta ei ole saatu minkäänlaista tietoa lopputulosta tästä tilanteesta Kontin hallitukselle. Nyt pyritään horjuttamaan Eurooppaan. Eurooppalaiset politiikat väittävät toimivansa kansallisesti, väittävät olevansa kansan edustajia, mutta ovat ulkomaisten toimijoiden sätkynukkeja. Kyse on uhkasta suvereniudellemme. Marine Le Pen, Salvini, he vaarantavat kansalaisten tulevaisuuden ja tekevät työtään henkilökohtaisen hyvän puolesta. Nyt halutaan perustaa tutkintavaliokunta, jotta voidaan suojella eurooppalaista demokraattista prosessia. Halutaan turvata kansalaisten vapaus ja demokraattinen keskustelu, joka nyt on syyllistynyt tähän toimintaan, joutuu kyllä vastuuseen kaikkien eurooppalaisten edessä viime kädessä. Danke. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Dragos Tudorake. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää komission jäseniä Jurva ja King heidän aiemmista lausunnoistaan ja osoittaa tyytyväisyyteni komission ponnisteluja kohtaan, kun se on yrittänyt taistella viime toukokuun vaalien puolesta. Meidän täytyy valmistautua niin, että me voimme valmistautua vaalitapahtumiin liittyviin ilmiselviin riskeihin. Ja olin yhtä mieltä kaikkien kollegojen kanssa, Radiron kanssa myöskin, jotka sanoivat, että meidän täytyy parantaa rahoitus rahoitusta niin, että me voimme järjestelmällisesti ja yhteisenä rintamana torjua ulkomaisia vaikutteita. Komission jäsen King viime viikolla varoitti meitä disinformaatiohyökkäyksistä. Niiden määrä on edellisen valikauteen verrattuna kaksinkertaistunut. Sosiaalimediassakin hyökkäysten määrä on lisääntynyt. Nyt puhutaan noin 120 äh, miljoonasta Facebookin osalta. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla me lainsäädäntöhankkeilla voimme puuttua näihin hyökkäyksiin. Kiitos ja sitten Terry Ryan arvoisa Puhemies. Me elämme, elämme vakaassa liberaalidemokratiassa. Kymmenen vuotta sitten olisin voinut allekirjoittaa tämän toteamuksen kaikkien jäsenvaltioiden osalta unionissa ja ajattelin, että minun elämäni aikana tilanne ei tästä muuttuisi. Nyt olisin kyllä varovaisempi tämän lausunnon suhteen. Me edelleenkin Elämme toki vakaissa demokratioissa, mutta nämä demokratiat ovat nyt hyökkäyksen kohteena. Disinformaatiota levitetään, syyllistetään vähemmistöjä ja maahanmuuttajia. On loanheittokampanjoita, Istanbulin sopimusta halverataan, lisääntymisoikeuksia dissataan hyvin laajalla rintamalla, toimitaan ei pelkästään Venäjältä, vaan myös Yhdysvalloista. Tämä taktiikka osoittaa jo, minkälaisia seurauksia sillä on. Se horjuttaa meidän demokraattista päätöksentekoprosessiamme. Meidän on puolustettava oikeuksiamme ja demokratiamme niin, että kansalaisyhteiskuntaa vahvistetaan ja ryhdytään toimiin, joilla puolustetaan keskustelua, ei kuitenkaan vaaranneta demokratian perustaa eli ilmaisunvapautta. Kiitos arvoisa puhemies. Kiitos.

Thank you. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Anna Fotiga. Due respect to all measures. On kunnioitettava kaikkia niitä toimia, jotka kuuluvat komission ja sen Jourovan ja Kengen salkkuihin. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että me keskustelemme EUn suhteiden ulkise, ulkoisesta ulottuvuudesta, nimittäin ulkomaisesta sekaantumisesta demokraattisiin prosesseihin. Totta kai meidän on vahvistettava häiriönsietokykyä ja on rakennettava demokratiaa edelleen, mutta on muistuttava, muistettava, että ulkomaalaisilla toimijoilla on oma toimintatapaansa. Me olemme edellisellä kaudella antaneet tilanteesta raportin Äh, siinä käsiteltiin ennen kaikkea Venäjän federaatiota, mainittiin myös Iran, äh, Kiina ja Pohjois-Korea. Näiden toimijoiden toimet, äh, informaatiosota ja vähän matalan intensiteetin toimet kohdistuvat eri jäsenvaltioihin. Näin ollen meidän tulee kehittää yhteistyötä EUn sisällä, jotta voimme toimia kunnolla. Meidän on ymmärrettävä, minkälaisesta narratiivista tässä on kyse. Meillähän on Stratcom eh, East, joka sijaitsee hallinnossa. Sen työtä on tehostettava. Alexandra Leslie Phillips. Kiitos. Sitten Alexandra Leslie Phillips. Olkaa hyvä. Social media and... Kiitoksia. Äh, sosiaalinen media ja ulkomaiset kampanjat vaikuttavat ihmisiin ja niillä halutaan äh, häiritä demokratiaa, mutta tässä on poliittisiin tar- tarkoitusperiin per- perustuvaa äh, ajattelutapaa. Minä olen nähnyt Brexit-kampanjoiden saavan valtaisasti syytöksiä kohtaansa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja tässä on myös yritetty asettaa kahden vuoden tuomioita. Entinen pääministeri on sanonut, että tässä on saatu ulkomaista, ulkomaisia varoja ja meidän toimistoihimme on hyökätty, mutta mitään näyttöä ei kyllä löydetty. Tässä on kysymys opportunismista, itse poliitikkojen toimista. He haluavat viedä uskottavuutta kampanjoilta, joita he eivät hyväksy. Tämä ei ole uskottavaa, sitä ei voida hyväksyä ja tässä aliarvioidaan äänestäjiä. Ensin pitäisi tarkastaa kyllä faktat ennen kuin alkaa syytellä ketään, koska muuten muuttuu ratkaisusta ongelmaksi. Kiitos. Nyt on useampi sininen kortti tässä. Ensiksi Rova Wort. Olkaa hyvä. Thank you. Would Miss Phillips please... Kiitos. Kommentoisiko edustaja Phillips sitä salaista kampanjointityötä, jota hän teki tiedon louhinnan ja konsultointi työn yhteydessä, Kenian vaalien yhteydessä vuonna 2017. Minä olin itse tarkkailemassa noita vaaleja tämän parlamentin puolesta. Kommentoisiko hän myös sitä, vaalia, äh, sitä valhetta, jota hän kertoi omasta työstään tämän jälkeen? Cambridge Analytica oli Keniattan puolueen palkkaama ennen vaalikampanjaa ja se lietsoi eri heimojen välisiä vihamielisyyksiä. Myös ihmisiä tapettiin poliittisten syiden perusteella ja äh, ihmisiä vangittiin. Yes. UK's referendum on membership. Stop. Your time is over. Aika on päättynyt. No niin, voitte vastata, olkaa hyvä. Embodying exactly what... Niin, tässä kollega juuri sanoi, mitä sanoin. Minä tein töitä äh, brittiläiselle konsul- konsulttiyhtiölle ja tämä... Äh, ja ihmeellistä, että tässä nyt minua, minuun otettiin yhteyttä henkilökohtaisesti ja tässä esitettiin tällaisia salaliitoteorioita Twitterissä äh, ja minä olen ylpeä tekemästäni työstä minä olen tehnyt työtä edistyksellisen afrikkalaisen presidentin puolesta ja tämä oli myös parlamentin suostuma. Ja jos joku ei tästä pidä, niin sitten voi tulla koputtamaan suoraan minun toimistoni ovelle. Kiitos ja seuraavaan edustaja Kovatsev господин председател Демокрацията предполага и поощрява свободата, толерантността. Kiitoksia hyvä puhemies. Demokratia tarkoittaa vapautta ja mielipiteiden moninaisuutta, mutta kuitenkin demokratia yritetään muuttaa joksikin muuksi. Suverenia valtioita vastaan on hyökätty ja nyt on astuttu rajan yli. Tämähän johtaa silloin suvaitsevaisuuden häviämiseen. No, Minulla on kysymys, jos me äänestämme täällä parlamentissa, niin tarkoittaako demokratia valehtelun vapautta? Onko valehtelu osa ilmaisun vapautta? Meidän ei pitäisi olla naiveja. Meidän pitäisi ymmärtää, miten vakavia nämä kolmansista maista tulevat uhat ovat. Bulgaria on vain yksi niistä maista, jotka vuonna 2000 johon, jota vastaan vuonna 2015 on hyökätty. Keskusvaalilautakuntaa vastaan hyökättiin tuolloin. Tämä on vain kuitenkin esimerkki. Joissakin yhteiskunnissa, joissakin valtioissa yritetään heikentää meidän valtioitamme, jäsenvaltioita. Eri järjestöt luovat väärennettyjä tilejä sosiaaliseen median ja käyvät tällaisia koordinoituja hyökkäyksiä EUta vastaan. Demokratialla pitäisi olla käytössään välineet demokratian puolustamiseksi ja minä todellakin vetoaisin sen puolesta, että torjuisimme hybridiuhkia. Kapini. Hyväksyttekö sinisen kortin rouva Kapinelta? Olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate... Kiitos, puhemies. Edustaja Kovacev, te tulette Bulgariasta, minä itse olen Romaniasta. Ymmärrän kyllä teidän esittämänne näkökohdan. Aihehan on tärkeä. Euroopan parlamentin jäsenenä näettekö te nyt mahdollisuuksia ratkaista tämä ongelma, kun puhuitte ilmaisun vapaudesta ja haluamme myös suojata vaalimme ulkopuoliselta sekantumiselta. Minkälaisia ratkaisuja olisi nähtävissä näihin ongelmiin, joita kuvailitte? Miten voimme ratkaista tämän nyt ja jatkossa? Edustaja Kovacev. Niin, tämä on yleinen kysymys. No, mitä teemme yhdessä? Me teemme koordinoitua työtä neuvoston komission ja jäsenmaiden kanssa. Ainoastaan tällä tavoin voimme rajoittaa disinformaation leviämistä ja torjua ulkopuolelta tulevaa vaikuttamista ja myös vahvistaa yhteistyötä Euroopassa. On hyvä, että teemme yhteistyötä sosiaalisen median alustojen kanssa ja luomme yhteisiä käytännesääntöjä ja tuemme sitten yhteisiä käytänteitä, että esimerkiksi journalistisista periaatteista pidetään kiinni, kun toimittajia koulutetaan, heille mainitaan tästä asiasta. Ja meidän täytyy laatia sellainen järjestelmä, joka on sietokykyinen ja vastustuskykyinen. Kiitos. Ja seuraava on Claude Moraes. Olkaa hyvä. Thank you, President. Uh, today... Kiitos puhemies. Nyt me vaadimme tiukempia toimia Euroopan tasolla, jotta voimme puolustaa vaalejamme ulkomaiselta sekaantumiselta ja manipulaatiolta. Ja haluamme ehkäistä disinformaatiota verkossa ja sen ulkopuolella. Faktat osoittavat, että tällaista tapahtuu. Haluan ilmoittaa kaikille äh, mukaan luettuna uusille jäsenille, että me olemme tehneet tätä työtä jo kuukausikaupalla. Komissio kertoi, että toimet ovat jo käynnistyneet puheenjohtajavaltio yhtyy meidän näkemyksiimme. Minä ja me, meidän ryhmämme haluamme, että perustettaisiin erityisvaliokunta, joka tehostaisi näitä toimia. Teemme näin, koska jäsenvaltiot eivät ole riittävän häiriönsietokykyisiä. Meillä on kaksi suurta ongelmaa, jotka hetken kuluttua selitän. Kansalaiset äänestävät vaaleissa, joissa mukana on äärioikeistolaisia puolueita. Omassa maassanakin näin on. Ne saavat rahoitusta ja lainoja ulkomaisilta valtiollisilta toimijoilta. Sitten on syvää äh, äh, valeihin sekaantumista verkossa ja sen ulkopuolella äh, sosiaalisen median alustoilla on esimerkiksi valettilejä ja niitä on suljettava. On siis ryhdyttävä käytännön toimiin ja on ryhdyttävä toimiin nyt. Metska. Sitten edustaja Simetska on seuraava puhujamme. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, rouva ministeri, ulkomaiden puuttuminen demokraattisiin vaaleihin ei ole mitään uutta, mutta se on uhka. Me olemme nähneet muutamat vaalit, joissa disinformaatiokampanjoilla puututtiin asioihin, asioihin ja haluttiin jakaa yhteiskuntaa, ääripäistää äänestäjiä. Olemme iloisia siitä, että Suomi puheenjohtajavaltion ja komissio haluavat puuttua tähän ja vaikuttaa asian tulevaisuudessa, koska tämä äh, ongelma on asia, joka uhkaa koko demokratia sen perusteita. Ilman faktoihin perustuvaa keskustelua meillä ei voi olla demokratia. Samaan hengenveten täytyy sanoa, että tässä vaarana eivät ole pelkästään jotkut äh, tällaiset salaliittosivustot tai venäläinen raha, vaan poliitikot, jotka hyödyntävät tätä taktiikkaa. He manipuloivat tunteita Euroopassa. He myös levittävät salaliittoteoriaa, pelkoja Euroopassa ja vaikuttavat tällä tavalla äänestäjiin. Kollege Ensley Scott. Ja sitten kollega Scott. Vapaus ja avoimuus Nämä ovat sellaisia perusteita, joille demokratia rakentuu, mutta viime vuosina näitä kohtaan on hyökätty. Isot rahat ja digitaalinen aikakausi on johtanut siihen, että tällaiset propagandakampanjat ovat päässeet leviämään. Niille ei ole sijaa nykyaikaisissa yhteiskunnissa. Se, että annetaan disinformaation tulla, se myrkyttää poliittisen keskustelun, se luo vihapuhetta ja se murentaa luottamusta poliittiseen järjestelmään. Nämä epätotuudet ovat ajaneet minun maani perustuslailliseen kriisiin ja tuhansien miljoonien ihmisten elämä on uhattuna Britanniassa. Sitten parlamentin alahuoneen puhemies on sanonut, että meidän demokraattiamme on riskissä ja demokraattiset vaalit eivät enää toimi internet-aikakautena, ja tämähän on niin sanottu kaikkien parlamenttien äiti. Me emme voi sulkea silmiämme tältä valtavalta ilmiöltä prosenttia. Ja kaikki, kaikki, me, kaikki meidän pitäisi herää, herätä siihen, että ulkopuoliset vallat pyri, pyrkivät vaikuttamaan demokraattisiin vaaleihin. Meidän täytyy ottaa järeät keinot, keinot käyttöön, jotta annamme, äh, annamme kansalaisten tehdä vapaan valinnan, informoidun äänestysvalinnan ja tällä tavoin suojella meidän demokratiaamme. Kiitos. Ja nyt kaksi pyyntöä teille. Ensiksi nyt pitää pitää silmällä puheaikoja. Kun ensimmäistä kertaa puheaika ylittyy, jos nyt yli viisi, minuut- viisi sekuntia menee, niin sitten minä kyllä keskeytän puheen. Ja sitten toiseksi pyydän, että kun näitä sinisiä kortteja nyt täällä voidaan antaa, niin ollaanpa vähän, vähän pidättyväisiä niiden kanssa, jotta sitten keskustelu pysyy aisoissa ja ettei aika ylity. Ja minä aina sitten kysyn, ja nytkin kysyn, että hyväksyttekö sinisen kortin Robert De Lucilta. Blue card Thank you so much for the speaking time. just like... Kiitos puheenajasta. Haluaisin... Asked to accept it. Niin, kysyin ensiksi, että hyväksy, hyväksyykö tässä edustaja sinisen kortin? Puhun aivan nopeasti. Danke schön. Oh, surprise. Sensor, sensor, Komme daher zum nächsten Redner, Herr Karo. Kiitos ja sitten Karo seuraavana. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Hyvien käytäntöjen säännöt disinformaatiota vastaan, jotka on saatu komissiosta, pyrkivät turvaamaan avoimen internetin ja ilmaisun vapaudet. Näin on kirjattu tekstiin. Äh, nämä säännöt ovat myös hyväksytty Facebookissa, Twitterissä ja Googlessa. Nämä alustat äh, suojaavat näin ilmaisun vapautta. Ei ole kyse siitä, että sensuroitaisiin puhetta. Silloin kun kyse on disinformaatiosta, niin näin voidaan tiedä. Mehän tiedämme, että internet pystyy sekä hyvään että pahaan kun nyt pyritään taistelemaan disinformaatiota vastaan, äh, on käynyt myös niin, että monia internetissä toimijoita on äh, sensuroitu ihan noin vain, koska he eivät ole levittäneet valeuutisia, vaan sen takia, että heidän näkemyksensä eroavat siitä, mikä on komission virallinen Eurooppa-näkökulma jopa mm, lehtiä sensuroidaan, niin kuin Ranskassa Valeo Actuel-julkaisua. Äh, on myös kielletty sellaisen raportin julkaiseminen jonka katsottiin